Mr. President. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. On suuri ilo ja kunnia minulle olla täällä tänään osana Jean-Claude Junckerin tiimiä puhumassa demokraattisesti valituille Euroopan kansan edustajille, jakamassa näkökulmia teidän kanssanne ja etsimässä teidän hyväksyntäänne nimitykselleni Euroopan komission jäseneksi, joka huolehtii kansanterveydestä ja elintarviketurvallisuudesta. Haluaisin aloittaa muutamalla sanalla kertoen itsestäni siitä, kuka olen ja omasta kokemuksestani ja siitä, miksi mielestäni te voitte luottaa minuun. Kuusi ensimmäistä vuottani minä vietin Stalin gulageilla napapiirin pohjoispuolella Siperiassa minut, minä synnyin siellä, olin ähm, liettualaisten virkamiesten lapsi. Heidät oli karkoitettu tuonne. Kuten isäni, minä aina taistelin Neuvostoliiton ihmisoikeusrikkomuksia vastaan ja tuin totuutta, rehellisyyttä ja tasapuolisuutta. Minä, minua KGP usean kertaan kuulusteli ja olen taistellut liittuon itsenäisyyden puolesta. Olen ylpeä siitä, että olin mukana liittoon itsenäisyysjulistuksen ja perustuslain laatijana. Olen taistellut totalitaarisia hallintoja ja ääriliikkeitä vastaan ja jaan eurooppalaiset arvot, rauhan, demokratian, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja varouden. Olen löytänyt poliittisen perheeni sosiaalidemokraateista. Tunnen Brysselin, olin mukana Liettuon valtuuskunnassa, EU-valmistelukunnassa, Gista Destanin johdalla. Giuliano Amato ja Jean-Luc Deane opettivat minulle, kuinka luoda kompromisseja Euroopassa – Tunnen monia nykyisistä Euroopan unionin johtajista. Ja nyt muutama sananen liettuaksi. Opiskelin lääketiedettä ja olen ammatiltani kirurgi. 23 ajan, vuoden ajan työnäni oli pelistää ihmishenkiä ja minä halusin auttaa ihmisiä elämään kauemmin ja terveempinä. Tämä oli minun päämääräni ja minut tämän vuoksi. Tämän vuoden toukokuussa valittiin maailman terveyskokouksen varapuheenjohtajaksi. Minä olen myöskin kiinnostunut, erittäin kiinnostunut historiasta ja taustani Gulageella on osa tätä matkakulakeelta komission jäsenehdokkaaksi on ollut hyvin pitkä. Olen ylpeä siitä, että vaalipiirissäni Vilnassa minut on kuusi kertaa valittu Liettuan parlamentin jäseneksi. Minä olen ollut Liettuan parlamentin varapuhemiehenä ja Euroopan asioin ja sosiaaliasiain valiokuntien puheenjohtajana ja toiminut myöskin terveysministeriönä. Olen ylpeä siitä tästä taustasta. Nyt haluaisin mainita muutamia prioriteetteja, joihin haluan tulevina viitenä vuotena keskittyä. Euroopan terve, talouden tervehtymisen tukeminen on avainkysymyksiä. Olen varma siitä, että terveyspolitiikka voi vaikuttaa tähän hyvin suurella tavalla. Aloittaisin terveyskysymyksistä. Terveys on erittäin tärkeä osanen sosiaalisessa markkinataloudessa. Uskon siihen, että terveyttä tulee tukea Euroopassa. Kyseessä ei ole vain kulu pääsy terveydenhuollon ja hoitojen piiriin kasvattaa inhimillistä pääomaa. Meidän täytyy katsoa pidemmälle kuin vain terveyskuluihin. Meidän täytyy pitää ihmisiä yhteiskunnan tärkeimpänä päämäär- pääomana. Tämän vuoksi minä tuen sitä, että investoimme enemmän ihmisenkien pelastamiseen ja terveydenhoitoon. Voimme tehdä yhdessä enemmän, tehdä parempaa työtä ja auttaa ihmisiä elämään terveempää elämää. Tulen tekemään jäsenmaiden kanssa läheistä yhteistyötä, kun he pyrkivät parantamaan terveydenhuoltojärjestelmiään ja pääsyä hoitoon, jotta he voivat tarjota kaikille kansalaisille laadukasta hoitoa. Tässä tulen luottamaan terveydenhuoltopalveluiden arviointiin asiantuntemukseen. Tämä on erittäin tärkeää, kun me haluamme tukea e-terveyden avulla kansanterveyttä turvallisuutta. Minun kokemukseni mukaan kansanterveys on todellakin terveyden parantamista, terveysongelmien ennaltaehkäisyä kaikille. Minä haluaisin keskittyä terveysongelmien ehkäisyyn, sillä viiden tai 20 vuoden aikana tämä tulee tuottamaan hedelmää. Minä en ole täällä kertomassa, että ihmisten pitäisi lopettaa tupakointi tai alkoholin juominen. Haluan sanoa, että heidän elämänsä voisi olla paljon parempaa, elleivät he käyttäisi tupakka- tai alkoholituotteita. Terveellisen elämäntavan tukeminen on erittäin tärkeää. Jos ansaitsen luottamuksenne, tulen tekemään kaiken mahdollisen, jotta voimme suojella kansalaisia kaikenlaisilta elintarvike- turvallisuuskriiseiltä, joita saattaisi puhjeta. Olen varma siitä, että Euroopan unioni on varautunut vastaamaan kriiseihin ja pystyy reagoimaan kaikkiin terveyttä uhkaaviin ilmiöihin nopeasti. Ebola-kriisi on esimerkki siitä, minkälaisen tilanteen tarttuva tauti voi aiheuttaa. Tässä tilanteessa meidän täytyy auttaa tarpeenalaisia missä tahansa he sitten ovatkaan. Ja ne täytyy myöskin auttaa omia kansalaisiamme ja kattaa terveydenhuoltopalvelukuilu Euroopassa. Minä uskon hyvän terveydenhuoltoon kaikille ja siihen, että kaikkien tulee tukea terveyttä. Haluaisin myöskin nähdä, että Euroopan unionin lainsäädäntö tuottaa tulosta kansalaisille rajat ylittävien terveyspalvelujen direktiivin täydellinen toimeenpano on erittäin tärkeää. Te voitte luottaa siihen, että tulen toimimaan tämän eteen. Tulen myöskin läheisesti valvomaan tupakkatuotedirektiivin eh, saattamista osaksi lainsäädäntöön ja toimeenpanoa. Nyt eh, puhuisin kansan eh, elintarviketurvallisuudesta. Jatkan puolaksi elintarviketurvallisuuspolitiikan alalla meidän täytyy pysyä tarkkaavaisena. Meidän täytyy valmistautua erilaisiin kriisitilanteisiin. Minun prioriteettini on se, että voimme varmistaa sen, että Euroopan kansalaiset pystyvät tulevaisuudessakin nauttimaan kaikkein turvallisemmasta elintarviketasosta maailmassa. Meidän täytyy tarjota turvallisia elintarvikkeita kansalaisillemme. Turvallisuusstandardit ovat myöskin valttikortti, jolla eurooppalaiset tuotteet voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla. Haluaisin korostaa sitä, että voimme eh, yksinkertaistaa elintarviketurvallisuussääntöjämme. Elintarvikesektori on yksi kaikkein suurimpia taloudellisia sektoreita Euroopassa, ja tämän vuoksi se vaikuttaa työpaikkojen luomiseen ja vaurauden synnyttämiseen erityisesti PK-yrityksissä, jotka muodostavat tämän sektorin selkärangan. Meidän täytyy tarkastella terveys- ja elintarvikekysymyksiä, sillä tämä on yksi niistä seikoista, joista ihmisten terveys riippuu. Minä tulen pyrkimään tämän järjestelmän parantamiseksi kaikkien sidosryhmien kanssa aktiivisesti. Kaikilla on oma roolinsa täytettävinään sekä tuottajilla ja toimijoilla että Euroopan lainsäätäjillä. Kaikki hyötyvät tästä. Hiljattainen historia on osoittanut, kuinka nopeasti luottamus elintarvikkeisiin voi vaarantua petosten vuoksi. Minä tulen olemaan tiukka varmentaessanne, että meillä on oikeanlaiset välineet, joita voimme välttää petoksia ja että kaikilla toimijoilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Nyt, hyvät jäsenet, jatkan saksaksi. Arvoisat naiset ja herrat, minä aion ensimmäisen kuuden kuukauden aikana pyrkiä siihen, että geenimuunneltujen organismien osalta saadaan politiikkaa sopimaan yhteen puheenjohtaja Junckerin poliittisten suuntaviivojen mukaiseksi. Aion myös jatkaa näiden käynnissä olevien keskusteluiden seuraamista GMOiden osalta. Minä suhtaudun vakavasti kaikkiin ehdotuksiin, joita parlamentista ja neuvostosta tulee. Ajattelen erityisesti toimenpidepakettia, joka koskee eläinterveyttä, kasvinsuojelua ja virallista valvontaa. Meidän on tarpeen vahvistaa meidän lainsäädäntömme ja huolehtia siitä, että se on selvää selkeää. Lopuksi, arvoisa puhemies, jäsenet, jot valintani vahvist odotetaan aion toimia avoimella tavalla. Minut on valittu kansalliseen parlamenttiin kuusi kertaa ja uskon siksi, että Euroopan parlamentti on keskeinen kumppani. Minä olen palvellut kansalaisia 40 vuoden ajan enkä ole sitä katunut. Jos luotatte minuun, minä haluan tehdä työtä kansalaisten etujen mukaisesti. Ja näin varmasti voimme tuoda Eurooppaa lähemmäksi kansalaisia. Euroopan parlamentin motto oli tällä kertaa asiat hoidetaan toisin. Tehdään niin, kiitos.